hyväksyttyinä. Kue ryhmältä on tullut pyyntö ottaa Martina Michels koulutus- ja kulttuurivälikunnan jäseneksi. Onko tähän vastahuomautuksia? Näin ei ole asian laite, joten tämä nimitys on vahvistettu näin. Seuraavana kohtana esityslistalla on yhteiskeskustelu.